Ladies and gentlemen, perhaps everybody... Hyvät naiset ja herrat, kenties kaikki voivat nyt istutua paikoilleen. Ja voimme myös pyytää herrasmiehiä ja naisia siirtämään hieman kameroitansa, jotta voimme aloittaa kuulemistilaisuuden. One or two members still finding their seats. Vielä kaksi jäsentä etsii omia paikkojaan. Um, welcome this evening to Mr. Tervetuloa, herra Andrus Ansip, komission varapuheen johtaja ehdokas. Hän vastaa digitaalista sisämarkkinoista. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenet, kansalaisvapauksien, sisäasioiden ja oikeusasioiden valiokunnan jäsenet ja myös kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenet. Ja monet sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan jäsenet. Sehän on tässä vastuuvaliokuntana. Kuulemistilaisuuden tarkoitus on antaa jäsenille mahdollisuus vastata kahteen kysymykseen. Onko ehdokas pätevä kollegion jäseneksi ja onko hänellä riittävä pätevyys ottaakseen vastaan hänelle osoitetut tehtävät komission hyväksyntämenettelyn suuntaviivojen mukaisesti parlamentti arvioi komission ja sen ehdokkaita heidän pätevyytensä, riippumattomuutensa ja salkun hallinnan mukaisesti. Niin ikään arvioimme heidän viestintätaitojaan. Ennen kuulemista olimme tietoisia siitä, että herra Ansip on vastannut kirjallisesti kyselykaavakkeeseen ja vastaukset on jaettu kaikille valiokunnan jäsenille kaikilla kielillä. Kuulemistilaisuus on luonnollisesti julkinen ja myös salin ulkopuolella olijat voivat seurata kuulemista internetin välityksellä. Tervetuloa myös internetkuulijoille. Komission jäsenehdokas pitää alustuspuheenvuoron 15 minuutin ajan ja lopussa hän saa vielä viiden minuutin loppupuheen vuoron mahdollisuuden. Tässä välissä esitetään 45 kysymystä meppien taholta. Yksi minuutti kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Pidän kiinni aikataulusta niin hyvin kuin vain kykenen. Meillä on tulkkaus käytössämme 23 kielelle ja kaikki puhujat voivat käyttää omaa äidinkieltään. Minua on pyydetty myös muistuttamaan siitä, että huomioimme erinomaiset tulkimme, sanoo puheenjohtaja, puhukaa rauhallisesti, muutoin tulkit eivät voi tulkata. Jos puhutte selkeästi ja rauhallisesti, niin siitä on paljon hyötyä. Haluaisin pyytää komission ehdokasta Andrus Ansipia esittämään alustus